Dichiaro ripresa la sessione. Istunto alkaa. Sehän keskeytyi viime istunnon lopussa. Hyvät kollegat, ennen kuin käynnistämme istunnon, haluaisin ilmaista suruvalittelut